So, good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Ehdottaisin, että aloitamme tämän iltapäivän keskustelut. Meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi terveysministeri Virosta, herra Osinovski. Totta kai, koska nyt meillä on Viron puheenjohtajakausi. Mm. Meillä valiokunnassa varmasti voidaan tehdä yhteistyötä Viron puheenjohtajan kanssa. Teillä on kovasti kunnianhimoiset tavoitteet terveysalalla kaudellanne, joten toivotamme teidät tervetulleeksi tähän valiokuntakokoukseen ja annan teille heti puheenvuoron. Voitte esitellä kuusi kuukautta kestävän kautenne prioriteetit. Olkaa hyvä. Much, Chair. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos tilaisuudesta esitellä Viron puheenjohtajakauden painopistealueet terveysalalla. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota Maltaa erinomaisesta työstä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Ensimmäinen heinäkuuta lähti, kun tiedätte, Viro on nyt ollut neuvoston puheenjohtajavaltio ensimmäistä kertaa historiassamme. Ja tämän teemme tietysti innostuneina, mutta myös muistaen vastuumme. Puheenjohtajakautemme motto on Unity through balance, tasapainoa ja yhtenäisyyttä. Nyt Eurooppa tarvitsee tätä ennen kaikkea ideoissaan toimissaan. Paljon sanottu sitä, että Eurooppa pitäisi olla lähemmäksi kansalaisiaan ja terveys on tietysti kysymys, joka koskettaa meitä kaikkia henkilökohtaisesti. Terve elämä on tärkeä ihmisille ja sen myötä voidaan elää aktiivista ja tyydyttävää elämää, antaa oma paraksensa yhteiskuntaan ja talouteen. On myös huomattavaa, että Eurobarometritutkimuksen mukaan eurooppalaiset pitävät terveys- ja sosiaaliturva kysymyksiä neljänneksi tärkeimpinä aiheina, jotka kohtavat valtiotaan. Neljäs, ne, ne siellä on myös terrorismin uhka sitten ja tulla siellä. Jokainen yhteistyö voi tuoda paljon lisää arvoa, kun pyritään puuttumaan terveysuhkiin, jotka kohtavat Eurooppaa. On tunnettua, että suurin sairaustaakka tulee kronisista sairauksista Euroopassa, nyt erityisesti elämäntapaa, ja ne ovat usein estettävissä Sairaudet eivät tunne rajoja, kuten tiedämme, mutta kuitenkin näitä ratkaisuja voidaan jakaa. Onnistumme paremmin, kun tartumme näihin haasteisiin yhdessä. Estonian Viron puheenjohtajakaudella jatkossakin haluamme edistää Euroopan terveysagendaa, joka keskittyy kahteen politiikkaprioriteettiin. Ensinnäkin pitää torjua haitallista alkoholin käyttöä ja toiseksi edistää digitaalista innovointia terveysalalla. Alkoholin haitallinen käyttö vaikuttaa negatiivisesti ihmisten terveyteen, mutta myös yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Se johtaa rikoksiin, väkivaltaan, työkyvyn menetykseen tai se vahingoittaa lapsia ja perheitä. Alkoholi on syypää yli 200 sairauteen arvioiden mukaan. Vuosittaiset yhteiskunnalliset kulut alkoholin kulutuksesta EU:ssa ovat jopa 400 miljardia euroa. Euroopassa juodaan eniten alkoholia vuodessa – ja keskimääräinen kulutus on lähes kaksi kertaa suurempaa kuin muualla maailmassa. Tämmöinen kausittainen rankka juominen on laajalti mitä kaikissa eri ympäri Eurooppaa. Euroopalla on siis alkoholiongelma. Globalisoituneessa maailmassa alkoholiset ongelmat eivät löydä helppoja ratkaisuja, vaan kansallisella tasolla rajat ylittävät aspektit, jotka liittyvät mainontaan, merkintöihin, rajat kauppaan, laimentavat jäsenvaltion toimenpiteiden toimin tehokkuutta. Ja EUlla voi olla tässä tehtävänsä. Euroopan parlamentti, parlamentti on myös korostanut sitä, miten tärkeää on, että puututaan alkoholi haittakysymyksiin kattavasti, holistisesti ja kaikki alat mukaan ottavasti. Tästä oli siis päätöslauselma huhtikuussa 2015. Nyt haluaisin puhua alkoholimainonnasta digitaalisessa mediassa. Se on yhä enemmän esiintyvä suuntaus ja yritysten houkuttelua nuorille. Useimmat EU-maat omaavat jonkinlaista sääntelyä alhamarkkinoilla, mutta kuitenkin eri sääntelyä on paljon poikkeavaa toisistaan. Digitaalinen mediahan on rajatonta, se ei tunne rajoja ja se laimentaa kansalaislainsäädännön vaikutusta, millä halutaan vähentää altistumis, mainosaltistumista nuorille ihmisille ja lapsille. Alkoholijuominen ei kohdistu tällä hetkellä merkintävaatimuksia. Sen myötä kuluttajat eivät voi tehdä valistuneita päätöksiä. Jos haluaa tehdä rationaalisia päätöksiä, kuluttajilla on oikeus saada tietoa ja ainoastaan siitä, miten loistava tämä juoma on, vaan myös siitä, mitä ainesosia siinä on, mikä ravintoarvo sillä on ja mitä terveysriskejä siihen sisältyy. Sotellaan sisämarkkinoita. Tämä on asia, jota ei voida ratkaista vain yhden maan toimesta. Itsesääntely on ehdotettu tietysti, sitä on tehnyt komissio ja alan toimijattomuutta. Tiedämme aivan liian hyvin, että sääntely on vain tekosyö tekemättä mitään. Ja tätä on tehty aivan liian pitkään. Luonnollisesti kaiken sääntelyn pitää kunnioittaa markkinoiden arvoja ja tältä pohjalta. Ja juuri tästä syystä meidän tulee etsiä ratkaisuja yhdessä. Jos meillä on sääntely, jolla halutaan suojella kuluttajia, jotain tuotteita, kuten leluja ja kosmetiikkaa, tupakkatuotteita tai lääkkeitä, niin miksi sama ei pätisi alkoholiin, joka ainakin eurooppalaisille on paljon vahingollisempi kuin esimerkiksi lelut. Puheenjohtajavaltiona me avaamme keskustelut alkoholijuomien merkitsemisestä, sillä tämä on rajat ylittävä kysymys, jossa enemmän voidaan saavuttaa EU-tasolla terveysministerit keskustelevat aiheesta epävirallisessa kokouksessa Tallinnassa ensi viikolla 21. heinäkuuta. Ja lisäksi järjestämme konferenssi siitä, miten voimme puuttua alkoholin, käytön, alkoholin haitallisen käytön rajoittelyttäviin aspekteihin 31. lokakuuta Tallinnassa. Ja tämä tulee oman osa sitten neuvoston päätelmiä, joita ehdotamme esco neuvostossa joulukuussa. Sitten toinen painopistealue, digitaalinen innovointi terveydenalalla. Tiran Eurooppa ja datan vapaa liikkuvuus ovat yksi Viron puheenjohtajakauden yleisprioriteetteista. Ne katsovat eri aloja. Jäsenvaltiot kohtavat yhteisiä haasteita, kun haluavat varmistaa terveydenhuoltojärjestelmiensä kestävyyden ympäri Eurooppaa. Tämä johtuu siitä, että väestö ikääntyy ja että innovointialalla on nopeaa digitaalinen teknologia ja tietojen parempi käyttö voi tukea terveydenhoitoalan politiikan tavoitteita, että ihmiset ovat terveempiä ja jotta terveydenhoitojärjestelmät ovat kestävämpiä, eh, että ihminen on niissä keskiössä, että ne ovat avoimia. Kansalaisille ja potilaille digitaaliset ratkaisut tarjoavat parempia ratkaisuja tietoon pääsyä, ne voivat, näin ollen voivat paremmin ymmärtää omia terveyskysymyksiä, Tämä on tärkeä ihmisellä on kroonisia sairauksia, jotka vaativat jatkuvaa seurantaa. Tässä yhteydessä haluan korostaa erityisesti sitä, miten tärkeää on, että saadaan esteettömyys varmistettu ja miten ihmiset voivat terveydenhuoltotietojaan verkossa käydä katsomassa turvallisesti ja sopivalla tavalla. Tähän liittyy myös se, että annetaan hyväksyntä tietojen käyttämiselle sähköisesti, mutta tietoja voidaan myös käyttää tutkimusta innovoitivat Tarvitsemme yhteen toimivia ja yhteen käyttävällisiä tietojärjestelmiä terveydenhuoltoalalle, jotka sallitsevat yhteenliitettävyyden ja paremmat interaktiot vaihdot terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja potilaiden välillä. Lisäksi pitää järkevämmin käyttää näitä valtavia tietomääriä. Niitähän luodaan sekä klinisellä alalla, eh, mutta ihmiset luovat näitä tietoja myös omassa arjessaan, kun on tällaisia älylaitteita, jos halutaan siis esimerkiksi hoitaa kroonisia sairauksia. Tietoja pitäisi pystyä käyttämään turvallisesti, yksilöllistä ja kollektiivista hyötyä varten esimerkiksi nämä voitaisiin tehdä läpimurtoja ja voisi varmaan diagnosoida ja hoitaa sairauksia. Kuitenkin pitää pitää samalla kiinni tietosuojasäännöistä, joka on tärkeä eurooppalainen arvo. Pitää myös käyttää digitaalisen sisämarkkinoiden potentiaalia, pitäisi näin ollen luoda hyvät olosuhteet innovatiiviselle digitaaliselle ratkaisulle – Esimerkiksi pitäisi edistää kansainvälisten ja avoimien standardien käyttöä komission puolivälin tarkastelu digitaalisesta markkinastrategiasta on laittanut digitaalisen muutoksen terveydenhuollolla etualalle. Heinäkuussa oli terveysministereiden epävirallinen tapa, siis on tapaaminen ja siellä käydään läpi yhteistyökysymyksiä ja puhutaan siitä, me voidaan tehokkaammin parantaa kansalaisten pääsyä terveydenhuoltotietoihinsa verkossa ja miten voidaan päästä eri esteistä yli. Tämä sähköisen verkon konferenssi Health and Digital Society järjestetään Tallinnassa 16-18 lokakuuta. Konferenssissa tapaavat politiikan tekijät ja sidosryhmät ympäri Eurooppaa, jossa käydään läpi viimeisimmät tekniset kehitykset. Ja nämä keskustelut tulevat omaan, olemaan osa etenemissuunnitelmaa digitaalisessa markkinastrategiassa. Saadaan sopia yhteisistä tavoitteista, päästä eteenpäin digitaalisessa terveydessä ja sopia paremmasta yhteistyöstä räätyyttävästi. Neuvoston päätelmät tulevat todennäköisesti hyväksytyksi joulukuun EPSCO-neuvostossa. No niin, lainsäädännöstä halutaan, lainsä, siis halutaan viedä eteenpäin eläinlääketuotepakettia. Neuvostosta on keskusteltu pitkälti ja hyvin on edistytty teknisellä tasolla ponnistamme kaikin voimin, jotta löydetään kompromissi neuvostossa, jotta voidaan sopia neuvottelumandaatista puheenjohtajakautemme loppuun mennessä. Tähän loppuun haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Maltaa ja puheenjohtaja Trioa, Alankomaita ja Slovakia sen lisäksi siis he tekevät erinomaista työtä monissa aiheissa. Viro tulee jatkamaan tätä työtä ja jatkamaan keskustelussa mikrobilääkeresistenssikysymyksissä. Pitää pohtia myös lääkkeiden saatavuutta ja kestäviä vastauksia hiv ja tuberkuloosiin tulee mikrobilääkeresistenssiin, neuvosto ja parlamentti ovat usein vakuuttaneet, miten tärkeää on torjua mikrobilääkeresistenssiä. Komission esitellyt uuden EU-toimintasuunnitelman, josta tullaan puhumaan myös terveysministerien kokouksessa, myös Agrifish-neuvostossa heinäkuussa 23. marraskuuta, ja sitten korkean tason kokous mikrobilääkeresistenssistä Brysselissä Tarttuvat taudit, kuten HIV, tuberkuloosi ja hepatiittis C, tulevat aiheuttamaan tai aiheuttavat edelleenkin vakavia uhkia monissa Euroopan maissa, erityisesti omassani. Siirtyminen kansainvälisestä tuki- ja avustusjärjestelmästä kohti kansallisia järjestelmiä on edelleenkin haaste monille valtioille näissä sairauksissa. Haasteita pitää keskustella ja tätä varten onkin perustettu korkean tason poliittinen dialogi ja kokous järjestetään Tallinnassa 12. ja 13. Syys- eh, joulukuuta. Tässä pohjaudutaan Maltan julistuksen hoiveista ja aitsista ja WHOn Tallinnan kirjasta. Loppuun haluaisin vielä kiittää valiokunnan jäseniä tehdystä työstä näistä kysymyksistä, jotka ovat sitten tärkeitä, kun halutaan suojella eurooppalaisten terveyttä. Toivottavasti yhteistyö saadaan tehtyä tiiviisti kanssanne kauten, puheenjohtajakauten aikana. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ministerille tästä alustuksesta ja siitä, miten selkeästi esittelitte painopistealueenne. Nyt haluaisin äh, ehdottaa kollegoiden kysymyskierros ensimmäiseksi. Koordinaattorit poliittisista ryhmistä. Ensimmäiseksi EPPn puolesta edustaja Liise. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksestanne. Se on suuri ero. Jos ajatellaan kolleganne kansanne ympäristövaliokunnassa tänä aamuna ja sitten mikä oli tänä, niin nyt. No, ei ole teidän syyn, että tämä ero on nyt ollut nyt puheen välillä, mutta pitää huolehtia siitä, että tämä muuttuu ympäristökollega puhui lähes pelkästään lainsäädäntömenettelyistä, jotka ovat meneillään ilmasto, ympäristö, kysymyksistä. No niissähän on nyt aika paljon tulossa. No te ette voineet puhua siitä, koska eläinlääke lisäksi tämä ei kuulu meille ja haluaisin, että toimitte tässä nopeasti. Neuvosto on aivan liian pitkään tätä käsitelty ilman tuloksia. Pitäkää huoli siitä, että nyt saadaan tuloksia jotta parlamentin tarkistuksetkin muistetaan, jotta sitten trilogeissa ei tarvitse aloittaa alusta. Mutta se on ainut, mitä lainsäädännössä nyt voidaan saavuttaa, koska mitä muuta ei ole pöydällä. Ja Jean-Claude Junckerille minä tämmöisessä kokouksessa jo sanoin neljä viikkoa sitten, ja Herr Timmermans oli myös täällä valiokunnassa, sanoin samaa. Ei voi olla niin, että Euroopan komissio Junckerin ja Timmermansin työn alusta asti ei ole nyt lainsäädäntöehdotuksia, alalla, terveydenalalla, kuten oikein sanoittekin, jos kansalaiset, jos heiltä kysytään, mikä heille on tärkeintä, niin sanovat periaatteessa tapauksessa terveys ja sanovat kyselyissä, siis jotka teuhun juuri näin. Tiedämme, että kansallisilla valtioilla on tärkeitä kompetensseja tällä alalla, jota emme halua ottaa tietenkään pois, mutta on myös asioita, joista meidän pitää säännellä. Meidän pitää olla varovaisia, ettei ihmisen ota vaikutelmaa siitä, että haluamme nyt nuhdella heitä ja sanoa heille, että mitä he pitää syödä ja juoda, mutta esimerkki näistä alkoholijuomien merkinnöistä, no sen ymmärrän kyllä, 18-vuotias niin suunnuntailtana kysyi minulta, isä, miksi kaikilla lukee, kuinka paljon kaloreita siinä on, paitsi olutjuomissa ja muissa alkoholijuomissa. Enkä voinut antaa hänelle mitään kattavaa vastausta, joten Siinä on asioita, voidaan työstää monia muitakin asioita, kuten esimerkiksi tämä mikrobilääkeresistenssi, ei vain toimintasuunnat, vaan myös konkreettiset lainsäädäntöhankkeet, eräs aloitte, koska tätä ymmärtää paremmin tätä koko ilmiötä. Komissio ja me, no me tarvitsemme tässä konkreettisia ehdotuksia, puhumme liikaa, toimimme liian vähän terveyden alalla, ja olisi hienoa minusta, jos voisimme tehdä yhteistyötä kanssanne että sähköinen terveys e-health, no tunnistetaan hyvin, siinäkin tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä, jotta asiat toimivat Euroopassa paremmin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos kovasti. Ja seuraavaksi sosiaalistiryhmän puolesta edustaja Dalia. Kiitoksia puheenjohtaja, kun edustan myös valtio, edustatte puheenjohtajavaltiota Erittäin hyvä, että edistätte äh, ajatuksia, jotka liittyvät äh, mm, ala, alkoholin äh, haitalliseen käyttöön ja digitaaliseen käyttöön terveydenhuollossa varmasti on sellaisia alueita, joissa voimme teidän kanssanne mennä nopeasti eteenpäin. Aivan aluksi haluaisin puhua alkoholistrategiasta ja Eh, vaikutuksista. Eh, se on hyvin lähellä teidän sydäntänne. Miten eh, hyvin luotatte siihen, että me voimme päästä uuteen alkoholistrategiaan EUn sisällä nopeasti? Ja miten hyvin luotatte siihen, että alkoholimerkinnät saadaan kunnollisiksi? Ja tässä miettisin kaikkia alkoholijuomia, viinit, oluet ja väkevät ja sitten äh, viittasitte myös äh, mikrobiresistenssin. Äh, sanoitte, että keskustelut jatkuvat mikrobiresistenssikysymyksissä. Me näimme komission ehdotukset EUn toimintasuunnitelmaksi ja tästä haluaisin tietää, minkälaisia toimia puheenjohtajavaltio aikoo suunnitella tällä alueella, jotta päästään eteenpäin ja saadaan aikaan jotakin. Sitten digitaaliset innovaatiot ja terveys. Tässä ohjelmassa puhutaan koordinoinnista ja yhteistyöstä. Tässä asia painotetaan, että ihmisille pitää antaa sähköinen pääsy Eh, niin, että he pääsevät itse myös terveystietoihinsa ja heidän pitää varmistua siitä, että yksityisyys suojataan. Miten suunnittelette, että menette tässä eteenpäin, kun eh, tässä puhutaan paljon myös eh, tietosuojasta, koska asiat ovat hyvin arkaluontoisia ja hankalia. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä herra Pirkää. Kiitokset puheenjohtaja, arvoisa ministeri. ECR-ryhmä e, vastaanottaa e, äsken e, hahmotellut painopistealueet lämmöllä vastaan. Myöskin kollegat viittasivat näiden kysymysten painoarvoon. Lainsäädännöllisesti kuitenkaan asiat eivät ole vielä hyvällä tolalla. Alkoholin käyttö, aivan kuten mainitsitte, on äh, myrkyllistä, se <clears throat> on terveydelle haitallista ja lähestulkoon kaikki tuntevat äh, alkoholin liikakäytön vaikutukset terveydelle. Myöskin sosiaaliset äh, ja taloudelliset vaikutukset ovat laajalti tunnettuja. Siksi tämä painopistealueen valinta on <clears throat> mitä ilmeisemmin hyvä. Haluaisin kuitenkin kysyä sitä, millä tavoin puheenjohtajamaa aikoo jatkaa äh, Maltan äh, alkuunpanemia toimia. Esimerkiksi lääketieteellinen ja lääkkeiden kehitys on mielestäni yksi keskeisistä kysymyksistä, joita pitäisi kehittää. Ja niillä on myöskin hyvinkin paljon merkitystä äh, terveydenhuollon piirissä aiheutuvista aiheutuneille kuluille. Ja tällä kaikilla on laaja vaikutus koko Euroopan unionille. Haluaisinkin tiedustella, onko suunnitteilla jonkinlaista toimintaa, joka edistäisi mm, lääkkeiden käyttöä järkevällä tavalla. Onko jotakin lainsäädäntöä siis ajateltu eteenpäin vietäväksi? Sen jälkeen kun direktiivi hyväksyt, budjettiin on teknologisia edistysaskeleita otettu reippaasti. Sama, tekee myöskin, sama pätee myöskin <clears throat> turvallisuusstandarditilanteeseen. Esimerkiksi automatisointi ja, ja veren <clears throat> tutkimusmenetelmien uudistuminen. Nämä ovat esimerkkejä niistä uudistuksista, joita viime aikoina on terveydenhuollon alalla tapahtunut. Haluaisinkin tietää, josko Viro puheenjohtajamaana aikoo jollakin tavoin edistää myöskin näitä, näitä sektoreita. Tällähän on luonnollisesti merkitystä turvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta, varsinkin kun ajattelen nyt verikysymystä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Konechna GUE-ryhmästä. Pane ministře, eh, tänään úplně aktuální Kiitos. Arvoisa herra ministeri, minulla on nyt tärkeä kysymys. Olen samaa mieltä ohjelmasta, jonka esittelit. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ministerin toimivaltaan, terveysministerin toimivaltaan kuuluu tärkeitä kysymyksiä ja otitte esille eri asioita, jotka ovat ajankohtaisia kuten mikrobilääkeresistenssi. Se on ihan päättymätön tarina. Kaikki aikaisemmat puheenjohtajavaltiot ovat käyneet tätä läpi, joten haluaisin toivottaa teille lykkyä tykyä. Toivottavasti voitte tehdä asian suhteen jotakin, mutta haluaisin huomauttaa tästä ongelmasta, koska Arvan parlamentti hyväksyi päätöslauselman. Tämä on taistelua hoiveita vastaan, siis tuberkuloosia ja hepatiittia, hepatiitti C vastaan – Siihen liittyy meillä on 30 000 uutta infektiota tartuntaa ollut tänä vuonna. 120 000 ihmistä kärsii tuberkuloosista. Euroopan parlamentti ei voi velvoittaa komissiota toimimaan. Ja haluaisin vedota teihin, että te puheenjohtajavaltiona voisitte auttaa meitä painostamaan komissiota, sillä komissio edustaja kertoi meille, että tulemme saamaan suunnitelman, emme edes toimintasuunnitelmaa vuoden sisällä, jonkinlainen julistus ehkä, joten tämä on hyvin vaarallista. Tässä on kyse siitä, miten suhtaudumme kansalaistemme terveyteen, joten tarvitaan parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tässä mielessä ja komissio on epäonnistunut toimimaan. Me teimme sen, mihin pystyimme, eli hyväksyimme hyvin selkeän päätöslauselman, mutta pyytäisin teitä puheenjohtajavaltiota avaamaan tämän kysymyksen, ottamaan sen esille Euroopan komission kanssa, sillä emme voi muuten toimimaan ilman tukea. Kiitos. Kiitoksia. Vihreiden puolesta edustaja Reikaut. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille, kun tulitte paikalle. Aivan kuten kollegani Liisi sanoi, tämä äh, salkku herättää ehkä vähemmän kiinnostusta kuin aamukokous, äh, mutta ei se tarkoita, että se olisi vähemmän kiinnostava, äh, mutta se osoittaa sitä, että Euroopan tason toimivaltuudet ovat vähän hankalia tässä suhteessa, vaikka näin ei pitäisi ehkä olla. Olen kiitollinen siitä, että olette täällä ja voimme miettiä näitä asioita yhdessä, mutta minulla olisi yksi kysymys Aivan kuten Rova Dali sanoi, tämä mikrobiresistenssi kysymys, minun mielestäni se on tärkeä aihe, niin komissio on laatinut asiakirjan kesäkuussa, mutta se tulee esityslistalle neuvostossa, maatalousneuvostossa ensi viikolla, ja jos nyt lukee komission kertomuksen, niin siinä katsotaan lähinnä vaihtoehtoja Ähm, antibiooteille, mutta me tiedämme, että nyt on olemassa hyvin selkeä yhteys ja ne tutkimukset ovat osoittaneet, että äh, kun käytetään toisaalta torjunta-aineita ja sitten antibiootteja toisaalta, ja osaltaan nämä äh, tutkimukset ovat osoittaneet, että, äh, että näiden käyttö, jos nyt sitä katsotaan erikseen, siinä ehkä ei oteta huomioon mikrobiresistenssiä tarpeeksi. Ja nyt kun se tulee maatalousministerien esityslistalle, se osoittaa, miten ongelmallinen tämä kysymys on. Te olette itse terveysministeri. Haluaisimme kuulla teiltä, miten aiotte puuttua tähän kysymykseen niin, että nämä kysymykset otetaan tosiaankin käsi kädessä, eikä niitä jätetä ainoastaan maatalouskysymyksiksi, vaan ne katsotaan myös terveyskysymyksinä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja Edustaja Tornano. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Kiitokset teidän läsnäolostanne. Olen samoilla linjoilla äh, halutessanne äh, taistella alkoholin äh, käyttöä vastaan. Yli 7 prosenttia eurooppalaisista sairauksista ja ennenaikaisista kuolemista, kolme miljoonaa kuolemantapausta vuodesta, vuodessa aiheutuvat alkoholin käytöstä ja se on myöskin suuri rasite kansantalouksillemme. Alkoholia on helppo ja halpa ostaa myöskin rajat ja netin kautta. Mitä toimenpiteitä olette suunnitelleet näiden kahden ilmiön kitkemiselle, koska ne lisäävät alkoholin kulutusta? Alkoholin käyttö on myöskin au projet de la commission de mise sur le marché tärkeä kysymys ajatellen nimenomaan GMO-tuotteita, esimerkiksi maissia. Euroopan parlamentti onkin peräänkuuluttanut asetusten uudelle läpikäymistä ja uudistamista näiden kysymysten osalta. Ja niinpä kysyisinkin teiltä, oletteko samalla linjalla Euroopan parlamentin kanssa, kun se perää komissiolta GMO-tuotteiden uudelle läpikäyntiä? No niin, näin päättyi ensimmäinen kysymyskierros. Hyvä ministeri, voitte nyt vastata näihin esitettyihin kysymyksiin kysymyksiin koordinaattoreilta. Niin, kiitoksia kovasti näistä huomioistanne ja kysymyksistänne. Ensiksi, aivan kuten Peter Liise sanoi, minun on sanottava, että liian vähän tapahtuu terveyskysymyksissä. Siinä menee asioista liikaa aikaa niihin, joihin, joissa mitään ei tapahdu. Ja jotkut näistä asioista liittyvät eri toimielimiin, jotka ovat vastahakoisia, mutta me, me tiedämme oikein hyvin, että meillä on eri käsitykset eri jäsenvaltioissa. Niinpä vaikka ymmärrämme, että ongelma on yhteinen, ratkaisut eivät aina löydy kovin helposti. Alkoholipolitiikka on tästä asiasta erittäin hyvä esimerkki. Rova Dalli kysyi, miten pitkälti luotan siihen, että saadaan aikaan edistystä. Terveysministerit ovat kehottaneet laatimaan alkoholistrategiaa. Jo jonkin aikaa sellaista ei ole. Me tiedämme, että tehokkaimpia keinoja puuttua alkoholin aiheuttamiin äh, haittoihin Siinä ei pitäisi tukea tätä niin kuin joissain maissa. Yleensä ottaen me olemme menossa siihen suuntaan, että Europol toimii enemmän kuin tällä hetkellä ja totta kai tiedämme, että tästä asiasta on tulossa sosiaalisten oikeuksien kysymys myös. Nyt meillä on käyty tästä aiheesta tähän mennessä jo kysymyksiä, keskustelujakin. ja sitten näihin kysymyksiin, joita esititte. Ensinnäkin tietosuoja, digitaalinen terveys, totta kai tämä on yksi suurimpia väitteistä, väitteitä, joita on käytetty innovaatiota vastaan terveydenhuollossa sanotaan, että tiedot ovat arkaluontoisia ja näinhän onkin. Äh, hallitukset ovat pystyneet äh, kuitenkin äh, laatimaan vankoja järjestelmiä niin, että käyttö on asianmukaista. Tässä ei vastusteta, vastusteta järjestelmää yleensä, vaan tosiaankin on viestiä siitä, että tarvitaan kunnon järjestelmä, jonka avulla ihmiset voivat valvoa itse omia tietojaan ja pystyvät käyttämään järjestelmää sekä omaksi että yhteiskunnan eduksi. Ja tässä suhteessa EUn lainsäätäjät ovat laatineet lainsäädäntösäädöksiä ja meidän mielestämme tässä tarvitaan nyt kunnon puitteet. Meidän pitää keskittyä täytäntöönpanoon yleisessä tietosuojasäädöksessä ja e IADS lainsäädännössä. Tällä tavalla voisimme selkeästi päästä myös eteenpäin ja syventää myös toimia jäsenvaltioiden kesken niin, että päästäisiin yhtenäisiin standardeihin tiedon sisällöstä sinänsä, niin että sitä voitaisiin turvallisesti siirtää rajojen yli. Mikrobiresistenssi on tietenkin tärkeä aihe ja ei pelkästään terveyden näkökulmasta, vaan myös maatalousnäkökulmasta katsoen. Ja tässä suhteessa tietenkin on tärkeää, että saamme yhtenäisen terveysstrategian ja komissio on laatinut terveyden alan toimintasuunnitelman. On aivan totta, että maatalousministerit keskustelevat tästä asiasta mutta myös terveysministerit keskustelevat asiasta heinäkuussa, e, eli uusi toimintasuunnitelma on tulossa ensi viikolla ja siinä tietenkin meillä on mahdollisuus miettiä uudestaan, miten edetä. Ja sitten vain toistaisin, niin kuin sanoin, Viro aikoo pitää myös korkean tason kokouksen 23. marraskuuta täällä Brysselissä. Siinä keskitytään terveydenalan toimintasuunnitelmiin. Ja jossakin määrin tähän liittyen myös eläinlääkintätuotteet painottaisin vain sitä, että edelleenkin tarvitaan lisätyötä, mutta neuvostossa me olemme todellakin valmiit lähtemään vauhdittamaan keskusteluja ja tavoitteena on siis mm, saada aikaan kunnon neuvottelupohja Euroopan parlamentin kanssa käytäviin neuvotteluihin. Ja näin otamme huomioon tietenkin myös näitä kysymyksiä, joita parlamentti painottaa. Ja hoiveesta sitten Tietenkin äh, Viro, Virossa on äh, aikuisten piirissä äh, korkein hoive esiintyvyys Se on hyvin vakava kysymys ja siihen pitää puuttua sekä kansallisella tasolla mm, ja tässä pitää tosiaan siirtyä äh, siihen, että täytäntöön pannaan äh, näitä järjestelmiä omassa terveysjärjestelmässä. Ja tämän lisäksi tämä on rajat ylittävä uhka. Malta puheenjohtajakaudella keskittyi tähän ja äh, tietenkin haluamme jatkaa tästä ja me pidämme asiaa edelleen esityslistalla ja otan sen esiin myös komission jäsenen kanssa ja me aiomme pitää korkean tason seminaarin HIV-kysymyksistä Tallinnassa joulukuussa yhdessä WHOn kanssa. Tämä on tosiaan selvästi esityslistalla, niin kuin on sovittu. Kiitos kovasti ministerille. Ja sitten seuraava kysymyskierros. Ensimmäisenä edustaja Petälä. Spoštovani gospod e, minister, najprej... Arvoisa ministeri, aivan aluksi e, haluan toivottaa teille e, onnea puheenjohtajakaudelle, teille itsellenne toitte esiin monia minua miellyttäviä ehdotuksia, erityisesti kuluttajan suojaan kysymykseen liittyvät seikat. Puhuitte siitä, miten tärkeää on tarjota kuluttajille tiedot siitä, mitä he ostavat, mitä he hankkivat. Myöskin e-terveyskysymykset ovat tärkeä asia kokonaisuus Euroopan unionissa. Näitä ei kuitenkaan voi edistää, jollei toimu, toivi sopimusten puitteissa. E-terveyskysymys tarjoaa meille paljonkin uusia kehitysmahdollisuuksia, mutta se edellyttää yhteistyötä, ikään kuin allianssiin pohjautuvaa työtä. Toivonkin, että Viro puheenjohtajamaana edistää tätä kysymystä, mutta myöskin syövän ehkäisytoimet ovat äärimmäisen tärkeä asia. Viime kuussa järjestimme tilaisuuden, jossa käsiteltiin ihosyöpä asia, aihepiiriä ja kävi ilmi, että erityisesti työntekijöiden piirissä äh, asia on edelleenkin äh, huonosti tunnettu. Yli 100 000 kuolemantapausta, äh, nimenomaan työperäistä kuolemantapausta sattuu vuosittain Euroopan unionin alueella juuri ihosyöpäaiheuttavien syöp- syöpätautien vuoksi. Ja siksi olen sitä mieltä, että tähän asiaan olisi myöskin syytä kiinnittää huomiota sekä käytännön tasolla että myöskin tieteelliseen tutkimukseen panostamalla. On muistettava, että altistuminen syövälle on asia, josta on syytä tiedottaa toivoa, että näitä asioita muiden ohella edistetään. Monsieur le ministeri. Edustaja Panie. President. Arvoisa ministeri, johtaja, kiitos läsnäolta. Ja kiitos näistä ensimmäisistä vastauksista näihin kysymyksiimme. Haluaisin käsitellä aihetta, joka on tärkeä. Se liittyy eurooppalaisten terveydensuojeluun aihe, joka tulee olemaan varmasti myös Kaulainen paljon esillä – nimittäin hormonaaliset haitta-aineet tässä äskettäin. Jäsenvaltioiden edustajat pyysivät määrittämään kriteerit, joilla voidaan identifioida nämä hormonaaliset haitta-aineet. Ja on valitettavaa, että nyt vuosi on neuvoteltu ja 21 jäsenvaltiota, joiden mukana Ranska, halusivat suotuisampia kriteerejä kemialliselle teollisuudelle ja eivät ottanut huomioon ihmisen terveyden näkökulmat, tämä luokitus näille hormonisille haitta ei ole hyväksyttävä ja nyt se näytön taso, joka tarvitaan, jos halutaan määritellä aine hormonisille haitta on mielestäni liian korkea. Näin ollen näiden aineiden tunnistaminen on hankalaa ja se kestää pitkään saada tuo luokitus näille aineille. Ja tuo määritelmä kattaa nyt aivan liikaa poikkeuksia. Tai siis nämä säännökset esimerkiksi torjunta-aineet, jotka kohdistuvat tiettyyn hyönteiseen, vaikka ne saattavat vaikuttaa haitallisesti ihmisiin. Pallo on nyt siis neuvoston kenttäpuoliskolla ja Euroopan parlamentin puoliskolla, sillä meillä on nyt kolme kuukautta aikaa ottaa kantaa näihin komission ehdotuksiin, joten arvoisa ministeri, voitteko ilmoittaa meille, josko puheenjohtajakautenne on tyytyväinen tähän määritelmä, jota on ehdotettu, ja jos näin ei ole, niin miten aiotte nyt ottaa taas eurooppalaisten terveyden keskiöön ja sen, että otetaan varovaisuusperiaatetta. Kiitos vastauksestanne. Thank you very much. Kiitoksia. Mr. Faria. Edustaja Faria. Thank you, minister, for your presence and... Kiitoksia eh, ministerille. Olen täällä näin. Niin tänään eh, me, eh, meillä oli täällä teidän kolleganne, herra Kiisler ympäristöministeriöstä. Ja hyvä ministeri, tiedätte, että mikrobiresistenssi vaara on merkittävä. Eh, sillä on selkeitä vaikutuksia taloudellisesti ja terveydellisesti, joten tämä on kiireellinen asia. On tärkeää, että me etsimme eh, tehokkaita antibiootteja. Meidän täytyy varmistua kuitenkin siitä, että kaikenikäiset eh, mm, potilaat saavat tehokkaan hoidon Niinpä eh, merkittävä globaali investointi on nähtävissä uuden tyyppisiin antibiootteihin. Eh, nyt pitää eh, pyrkiä parempiin tuloksiin, niin kuin, koska te olette työ- ja terveysministeri, minkälaisia aikeita teillä on, jotta saadaan aikaan EUn suunnitelma ajatellen mikrobiresistenssiä ja mitkä ovat Viron prioriteetit äh, muuten äh, terveyskysymyksissä ja mitä tulee alkoholikysymykseen. Me äh, olemme olleet paikallamme 2013 lähtien minkälainen suunnitelma teillä on? Aiotteko vain viivytellä tässä alkoholikysymyksessä vai aiotteko ryhtyä toimiin, jotta painostaisitte komissiota niin, että se lähtisi proaktiivisiin toimiin? Kiitoksia kovasti. Thank you very much, Mr. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Pepsoris. Gracias, Presidente. Gracias. Kiitos puheenjohtaja ministeri. Mielestäni eh, esiin tuomanne aiheet ovat äärimmäisen tärkeitä. Alkoholin eh, kulutus eh, erityisesti ja myöskin lasten syömistottumukset. Toivoisin näistä ehdotuksia, kuten myöskin noista haitta-aineista, joista äsken puhuttiin. mikrobiresistenssikysymys ja myöskin e-terveys. Nämä kaikki ovat tärkeitä painopistealueita. Puhuttiin myöskin siitä, että kansalliset toimintasuunnitelmat olisivat tärkeitä. Nyt haluaisinkin kysyä teidän mielipidettänne siitä, että laadittaisiin pakollinen velvoittava <clears throat> kansallinen suunnitelma erityisesti tutkintatoimintaa silmällä pitäen ja millä tavoin voisimme edistää antibioottien käyttötoimintasuunnitelmaa erityisesti kansallisella taholla, miten sitä koordinoitaisiin. Tätä asiaa on käsitelty pitkä ja hartaasti, mutta paljonkaan ei ole tehty. Uskoakseni voisimme käyttää julkisia varoja, jotta uusia antibioottipohjaisia lääkkeitä voitaisiin tehokkaammin käyttää. Itse asiassa tilanne on suorastaan vallankumouksellinen nyt, kun ajatellaan näitä uusia lääkemahdollisuuksia. Olen huolissani myöskin tietosuojakysymyksestä. Uskoakseni meidän on sen lisäksi puhuttava myöskin siitä, kuka lopulta kaikki tiedot omistaa, kenellä on oikeus niitä käyttää. Nimenomaan terveydenhuollon piirissä käytettävät henkilötiedot ja muut tiedot, potilastiedot, ne ovat valtava tietopankki. Kuka niitä hallintoi, millä tavoin niitä voidaan käyttää ja, ja millä tavoin ennen kaikkea näitä tietoja voitaisiin käyttää terveydenhoitotilanteen parantamiseksi. Ja samaten vielä äh, kysyisin näiden tietojen sähköistämisen äh, hankkeesta ja sen hyväksikäytöstä. Meillä on olemassa myöskin uusi äh, verkko, verkossa toimiva järjestö, joka puhuu äh, ja keskittyy niin sanottu medical devices äh, aihepiirikäsittelyyn. Tämä on myöskin äh, seikka, joka on otettava tulevaisuudessa huomioon, kun mietimme esimerkiksi lääkkeiden arviointitoimenpiteitä ja ylipäätään koko terveydenhuollon <clears throat> pystyssä pysymistä ja kestävyyttä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mellio. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisa ministeri, että tulitte tänne keskustelman kanssa. Että voimme yhdessä pohtia, mitä tämän puolivuotiskauden voidaan saavuttaa. Ja, no Peter Lise puhui tästä jo, mutta kollegani kaikki myös toistavat sitä siltä osin, että tämä mikrobilääkeresistenssi on nyt korkealla prioriteettilistalla siis. Ja no, Peter Liise puhui myös eläinlääketuotteista. Tämä vaikuttaa olevan kaukana ihmisistä, mutta kaikkihan liittyy aina kaikkeen. Ja juuri tässä raportissa on kyse siitä, että, tai siis tässä lainsäädännössä on kyse myös näistä varaantibiotioista, mikä on hyvin tärkeä asia, jossa pitää myös tarkastella, että no siinä ei ole kyse pelkästään eläinlääkkeistä, vaan myös siitä, miten se vaikuttaa ihmisten terveyteen. Sitten myös verkkokauppa tai miten käsittelemme homeopaattisia lääkkeitä. Nämä ovat kaikki avoimia asioita tässä lainsäädäntömenettelyssä. Ja parlamentilla on paljon tässä toiveita, korostaa tätä vielä. Tässä toimitaan 2016. Tätä lainsäädäntöä käsiteltiin parlamentissa ja nyt sitten tämä on, nyt on, nyt sitten on neuvoston vuoro esittää kantansa ja sanoi, mitä tässä pitää menetellä. Ja mielestäni olisi hienoa, jos Viron puheenjohtaja valtiona voisi tässä viedä asiaa eteenpäin ja nopeuttaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Edustaja tulis seuraavaksi. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα εντάξετε στην ατζέντα σας Kiitoksia. Niin, te puhuitte teidän esityslistastanne, tavoitteistanne. Siinä alkoholihaitat ovat aika tärkeässä asemassa. Alkoholista on todellakin tulossa kovasti kirousamoin samoin kuin huumeista, varsinkin nuorison piirissä. Varmasti muistatte tupakkakysymyksen, tupakkapakettiin mitä siihen tulee näihin paketteihin. Siellä on terveysvaroituksia, puhutaan ihmisten hedelmällisyydestä ja mitä sitten, jos alkoholissa olisi, alkoholipulloissa olisi samanlaisia merkintöjä, varoituksia siitä, että se tappaa teidät tai jonkun ympäristöstänne. Varsinkin se vaikuttaa ihmisiin, jotka asuvat perheissä. Se vaikuttaa perheen väkivaltaan, parisuuden väkivaltaan. En tiedä, miten nämä suuryritykset vastaisivat, kun nähdään nämä alkoholimainontaa TV-ssä. Siinä näyttää siltä, että elämä on pelkkää juhlaa. Nyt ei riitä, että sanotaan, että pitäisi juoda maltillisesti, koska tämä ei tietenkään vaikuta ja sitten HIV-kysymys. Siellä ollaan selvästi nousu linjassa, Esimerkiksi tuberkuloosi, sitä on päästy eroon, mutta nyt on paljon maahanmuuttajia. Heidän terveydentilansa pitäisi tarkistaa, koska he saattavat levittää tuberkuloosia, joka oli jo meidän keskuudestamme jo hävinnyt. On tärkeää testata ja hoitaa nämä ihmiset myös. Kiitos. Eh, no niin, eh, nyt eh, haluaako joku vielä puheenvuoron tässä vaiheessa? Jos ei, niin sitten ministeri voi vastata näihin kysymyksiin ja kommentteihin. Thank you very much. I, I... Kiitos, pahoittelut jollen pysty vastaamaan kaikkiin, mutta yritän, yritän siis vastata niin moneen kysymykseen kuin mahdollista. Ensinnäkin alkoholi. Tietysti neuvosto jatkossakin painostaa komissiota olemaan aktiivinen näissä kysymyksissä, mutta kuten sanoin, tämä on nyt yksi niistä osa-alueista, jossa jäsenvaltioiden parissa nämä kannat eri eurooppalaisista ratkaisusta poikkeavat toisistaan voimakkaasti vähintäänkin, mutta silti keskustelua tietysti pitäisi jatkaa korkealla poliittisella tasolla, sillä no, tupakkadirektiivihan tässä jo oli ja tiedämme erittäin hyvin, että tämä 20 vuotta sitten ei oltaisi mitenkään saatu tupakkadirektiiviä läpi EU-tasolla, koska oli valtavaa painostusta alalta. Mutta pitkän taistelun jälkeen kansanterveyspuoli voitti, ja näin tulee käymään myös alkoholin kanssa, mutta tietysti taistelu vasta alkanut, joten tässä mielessä on tärkeää jatkaa näitä olennaisia kysymyksiä ottaa esille jatkossakin. Sitten tietojen käyttö. No siinä kysyttiin tiedon integriteetistä ja niin edelleen. Tietysti, kuten sanoin, tämä on yksi tärkeimmistä argumentista käytetään tätä sähköistä vastaan, eli että kyse on luontoista tiedosta, mutta on hyvin tärkeää saada vankkaa tietosuojaa, hyvät kehykset, ja meillä kyllä on ne, ne pitää nyt vaan panna täytäntöön. Eri valtioilla on eri perinteitä tässä mielessä, mutta varovaisuus siinä, miten käytetään terveystietoja, on avainasemassa halutaan menestysjärjestelmä, eli esimerkiksi Virossa sähköön, no henkilökohtaiset terveystiedot, niihin pääsisi käsiksi vain lääkärit. Eli voi olla selkeitä rajoitteita, jotta järjestelmä on sellainen, että potilaat luottavat siihen. Hormonaaliset haitta-aineet mainittiin heinäkuun alussa jäsenvaltiot pysyvässä komiteassa käsitellään Musa Rehua ja Länäket äänestivät tämän säännöksen puolesta. Ja heti kun komissio sitten siirtää tätä tavalla säädöksen torjuntaa antidirektiivistä ja biosididirektiivistä neuvostolle, niin sitten se harjoittaa oikeuttaan tarkastella näitä paketteja, mutta se on voimassa sitten pian myöhemmin. Lääkkeiden saatavuus, tietysti kuten tiedätte, Tämä on tärkeää, mutta myös kiistanainen kysymys, ja se ovat kyllä sopineet siitä, miten tärkeä vapaaehtoinen yhteistyö on näissä EU-ssa. Esimerkiksi yhteiset tietojen vaihdot kansallisten viranomaisten välillä, mahdolliset strategiat yhteisille hintaneuvotteluille, niin edelleen komissio analysoi edelleenkin eri kannustamien vaikutuksia innovaatioon lääkealalla ja miten se vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen. Puheenjohtajavaltio Viro tulee katsomaan lääkkeiden saatavuuskysymyksiä tässä kokouksessa syyskuussa, jossa pohditaan yhteisiä hankintoja ja vapaaehtoista yhteistyötä. Sitten puhuttiin monasti mikrobilääkäresistenssistä. No se on tietysti tärkeä kysymys ja että komissio on antanut oman toimintasuunnitelmansa tästä. Ja ratkaisu vaatii sekä EU-tason toimia että jäsenvaltioiden toimia. Tämä on vakava ongelma. Tietyissä maissa ei ole edes tilastotietoja tästä. Ja sähköinen terveys voi tässä auttaa eteenpäin. Jos on esimerkiksi lääkereseptejä, antibioottireseptejä sekä ihmisistä että mistä niin sitten nämä, jos tämä olisi sähköisesti, niin voitaisiin kertoa automaattisesti ilman mitään edellistä tutkimusta, eli tämä on selkeästi asia, ja, asia jota voitaisiin viedä eteenpäin eri aloitteissa, jotka liittyvät digitaaliseen terveyteen. Näin ollen voisimme viedä tai voisi saada parempia tilastotietoja. Ja sitten kiitos mahdollisuudesta keskustella painopistealueistamme ja muistakin asioista molemmin puolin pöytää. Toivottavasti yhteistyömme on hedelmällistä puheenjohtajakauden aikana. Kiitos. Thank you very much, minister. Kiitoksia kovasti ministerille. Toivotamme onnea. Ja toivottavasti meillä on hedelmällistä yhteistyötä kautenne aikana. Kiitoksia käynnistänne. Well, let's move to our next point. No niin, sitten menemme seuraavaan esityslista kohtaan. Kyseessä on edustaja Ajuson mietintö tislattujen alkoholijuomien määritelmät ja merkinnät. Kyseessä on mietintöluonnoksen käsittely, jossa ensin annan tietenkin puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Ajus, olkaa hyvä presidenta. Eh, este, puheenjohtaja, tämä asetusehdotus muuttaa asetusta, joka on peräisin vuodelta 2008. Sitä on eh, sen eh, tarkoituksena on harmonisoida maantieteellisiä merkintöjä ja myöskin sopeuttaa se Lissabonin sopimuksen uudistamaan tilanteeseen. Tämä muuttaa artiklaa 43 kohta 2, jossa käsitellään maataloustuotteita, maataloussektorin tuotteita. On selvää, että tätä lainsäädäntöä on syytä sopeuttaa äh, uuteen tilanteeseen, joka vallitsee Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen. Kuitenkin se, että koko sopeuttamisprosessi äh, vastaa niihin äh, vaatimuksiin, joita Euroopan parlamentti on esittänyt tämänhetkisen tilanteeseen sopeuttaen on taattava ja siksi olenkin itse esittänyt sarjan tarkistuksia, jotka takaavat sen, että delegoidut säädökset tulevat säätelemään asiaa johdonmukaisesti ottaen huomioon tämänhetkisen tilanteen. Lisäksi Euroopan komission toimivaltuudet ovat laajat ja sen vuoksi niiden on otettava myöskin huomioon Euroopan parlamentin toive siitä, että delegoituja säädöksiä voidaan pitää yllä viisi vuotta ja niitä voidaan tarvittaessa uudistaa. Ehdotus tuo esiin muutoksia ja uudistuksia lukuun kolme, jossa puhutaan maantieteellisistä määritelmistä. Itse olen sitä mieltä, että tämänhetkistä viitekehystä voidaan so- sopeuttaa uuteen tilanteeseen, mutta kuitenkin tilanne on hyvin erityinen tislattujen alkoholijuomien osalta. Olenkin esittänyt tarkistuksen, jossa puhutaan tämänhetkisistä maantieteellisistä määritelmistä. Sitä ollaan jo teknisesti muutettu ja esitänkin, että sen käyttöönotto olisi automaattinen toimenpide. Toinen välttämättömistä muutoksista on se, että liite kolme poistettaisiin. Sieltä löytyvät kaikki maantieteelliset määritelmät, jotka olivat mukana asetuksessa 110 Euroopan komissio esittää tilalle sähköistä rekisteriä samalla tavoin kuin aikaisemmin toimittiin viinien ja elintarvikkeiden osalta. Itse en ole sitä mieltä, että tätä pitäisi tällä tavoin uudistaa. Olen sitä, tunnustan, että minulla on jonkun verran epäilyksiä tämän toimen suuntaan mutta jos ajattelen, miten merkityksellistä tällainen, merkityksellinen tällainen rekisteri olisi, Euroopan parlamentti voisi ehkä suostua siihen, että sitä muutettaisiin jonkun verran. Se, että liite kolme poistetaan, on asia, josta haluaisin kuulla kollegoiden kannat. Liitteessä kolme määritellään sen äh, liitteen kaksi aikaisemmat säädökset. Siinä todetaan, että etiketteihin ei voida laittaa merkintöjä tämän tyyppisistä kysymyksistä. On olemassa kuitenkin luettelo äh, aineosista, jotka on löydettävissä säännöksistä kursivilla merkittyinä. Nämä pitäisi säilyttää entisenlaisina myöskin uudistetussa ehdotuksessa. Liitteen kaksi tarkoituksena on se, että tästä asetuksesta tehdään mahdollisimman johdonmukainen voimassa olevan asetuksen kanssa. Loppujen lopuksi kysymyksessä on tekninen muutos, jonka avulla maantieteelliset merkinnät laajen, otettaisiin laajempaan käyttöön. Muutokset eivät ole suuria, mutta kuten jo aikaisemmin totesin, mieluusti kuulisin kollegoiden kannat näihin avoimiin kysymyksiin. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuorot, puheenvuoron saavat paikalla olevat varjoesittelijät. Ensimmäiseksi edustaja Melior. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitos ensinnäkin edustaja Ajuusolle tästä tekstistä, jonka olen myös saanut ja lukenut tarkkaan. Ja olette jo oikaisseet monta asiaa, jotka, ja josta haluan kiittää teitä. Ensinnäkin hyvin tärkeä asia, jos on sitä mieltä, että se on kaikille edustajille myös tärkeä ja me pitää kiinnittää siihen huomiota myös jatkossa. Eli PK, yritykset PK, tiis, äh, alkoholivalmistajat, tietysti pienet äh, maaseudulla sijaitsevat tiislaamot, äh, ne pitää ottaa huomioon. Pienvalmistajat kilpailevat suurten globaalien konsernien kanssa. Nyt pitää juoda par- luoda paremmat edellytykset markkinointia varten, jotta näitä alueellisia tuotteita voidaan sitten paremmin myydä. Halusin käyttää aikani mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Ihan keskittyä kolmeen asiaan. Maantieteelliset merkinnät, no siitä Juuso sanoikin jotain, siitä ei sen enempää, mutta uskon, että on kolme asiaa, josta pitää keskustella vielä lisää. Ja itse tulin jättämään myös tarkistuksia Ensinnäkin delegoitu säädökset. No, käsitte tätä jo hieman. Tiedän, että tämä asetus on hyvin tekninen ja tämä voimassa oleva asetus on, se pitää sovittaa jotenkin lisäsopimukseen ja tämä liittyy siihen, miten delegoidut säädökset ja säädökset saadaan tässä huomioon. Samalla kuitenkin uskon, että parlamenttina me emme saa jättää tätä nyt sattuman varaa meidän. Me voimme, meillä on rajallinen toimintavalta tässä ja minä häiritsee erityisesti se, että komissio ehdottaa meille paketteja, jossa on useampia 40 säädöksiä, jotka sitten voidaan pakettina myös vain hylätä. Sisällölliset muutokset eivät tässä ole sitten enää mahdollisia. Esimerkiksi artikla 5, siinä se pystyy muuttamaan sisältöä. Esittelijä edustaja Ajuuso halusi tätä komission oikeutta rajoittaa viiden vuoteen, kuten sanoittekin. Minulle tämä ei riitä. Tekniset määritelmät näissä alkoholijuomissa liitteessä kaksi ovat olennainen osa asetusta – ne ovat niin sanotusti sen ydin ja artiklan 290 sopimuksessa komission Yhdysvalta voi siirtää tätä säädöksessä tässä on kyse kuitenkin olennaista säädöksestä. Sen vuoksi vetää sen puolesta, että artikla 5 poistettaisiin viimeisen yhdeksän vuoden aikana sen jälkeen, kun asetus on astunut voimaan. Vain muutama muutosta on muuta muutos on tehty. Jos lisämuutokset ovat tarpeen, joita ei nyt voida tehdä tässä ja nyt, niin ne pitäisi saada kuitenkin sitten lainsäädäntömenettelyyn mukaan. Olen varma, että parlamenttina myös pystymme tähän. Toinen tärkeä asia minulle on sokerin lisännys, lisäys näihin hedelmäviineihin muun muassa ja rommeihin ja miten tässä voidaan harmonisoida alaa. Euroopan laajuisesti tarvitaan harmonisoidut ylärajat sokerille. Artiklassa 4 asetusta, asetusta lukee, että tisut juomat tai niistä näihin juomiin voidaan lisätä sokeria, jos halutaan muuttaa niiden makua tietyissä raameissa mutta minusta sokerilla voidaan piilottaa myös valmistusvaiheen virheitä. Tätä vastaan pitäisi taistella, sillä kuluttaja voidaan tässä hämätä muuten ja tarjota heikompaa laatua. Tähän asti eri jäsenvaltioissa on ollut eri raja-arvot, minusta se vääristää kilpailua. Ja tämä vie nyt kolmanteen asiaan. No puhumme tästä jo viran ministerin kanssa nimittäin ravintoarvoilmoitukset eri alkoholijuomissa. Kuluttaja ei voi tunnistaa, kuinka paljon sokeria on esimerkiksi liköörissä ja montako kaloria on lasillisessa esimerkiksi munaliköriä. Komissio maaliskuussa sitten kertomuksen, jossa se puhui alkoholisten itsesääntelystä alkuvuoteen 2018 asti. Olin hieman skeptinen, tuleeko tämä onnistumaan sillä oluen, viinin ja muiden alkoholiumien tuottajat, niillä on eri intressejä. Ja katsotaanpa, mihin tässä päästään. Jos ei päästä sopuun, niin sitten pitää toimia nopeasti ja asettaa pakollinen ilmoitusvelvollisuus. Kuka ei pystynyt sen miksi kolapullossa lukee sokeri ja ravintoarvo, mutta jos tuota samaa kookista kaataa esimerkiksi rommiin, niin näin ei tarvitsekaan käydä. Ja sitten tuo juoma on makeampi. Ja kuluttajan pitäisi tämä tieto myös saada. Senpä takia tulemme taistamaan sen eteen, että saadaan selvät, selvästi ravintoarvot esille myös näihin juomiin. Kiitoksia. Tässä on nämä kolme tärkeintä asiaa ja tulen jättämään tarkistuksia tähän suuntaan. Thank you. Uh, Mr. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pietra. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, na początku chciałbym... Puheenjohtaja, kiitokset. Kiitokset aivan aluksi Rova ja kaikesta hänen tekemästään työstä. Otamme varsin myönteismielisesti eh, tämän ehdotuksen eh, vastaan. Yhtenäistämispyrkimys on tietenkin tervetullutta. Meidän on mietittävä eh, merkintöjä nimenomaan myyntitoiminnan kannalta. Kauppanimi, eli alkoholi tuotteiden kauppanimi, erilaiset tuotekategoriat ja niin edelleen. Tämä kaikki voi aiheuttaa hämmennystä ostajien parissa ja siksi on hyvä saada aikaiseksi selkeät yhtenäväiset merkinnät. Meidän on kuitenkin erotettava toisistaan alkoholijuomat ja tislatut alkoholijuomat. Mielestäni tämä, tämä eron tekeminen on tässä viitekehyksessä äärimmäisen tärkeää. Tarkistuksessa seitsemän tuodaan esiin eri jäsenmaiden kannat aivan samalla tavoin kuin tarkistuksessa yksikin, jossa todetaan, että perinteiden merkitys jäsenma- ja jäsenmaiden perinteisiin perustuvat käytännöt on otettava huomioon. Mutta siitä huolimatta Euroopan komission toimivaltuudet on jatkuvasti pidettävä mielessä, varsinkin kun kyse on delegoidusta säädöistä. Nyt kun tarkistelemme kohtaa yksi ja kaksi ja puhumme uusista merkinnöistä äh, tässä yhteydessä, mielestäni ei pidä toimia delegoitujen säädösten sääntöjen mukaisesti. Äh, tämä nimittäin voi aiheuttaa poliittista loppausta – ja sen vuoksi suoraan toimeenpantavat säännöt, säännöt olisivat tässä yhteydessä parempi menettely kuin delegoitujen säädösten käytäntö. Nyt jos ajattelen koko prosessia ja, ja siihen liittyviä yksityiskohtia, mielestäni alkoholipitoisuuden merkitseminen on myöskin tärkeä asia, kun puhutaan alkoholijuomista, erityisesti esimerkiksi vodkasta. Muutosesityksessä tarkistuksessa 33 alkoholipitoisuuskysymys otetaan esiin. Ja mielestäni etylialkoholin määrä pitäisi myöskin määritellä tavalla, Joo, samalla tavalla kuin muutkin alkoholipitoisuusseikat määritellään kohdassa 1.1. Myöskin sokeripitoisuus ja, ja se yläraja olisi selkeästi tuotava esiin merkinnöissä. Tällä hetkellä näin ei ole. Nämä tuotteet sekä sokeripitoisuuden että alkoholipitoisuuden osalta voivat nyt saada erilaisen kohtelun, koska ne ovat tyypiltään erilaisia. Oli sitten kysymyksessä vaikkapa likööri tai muu selkeästi väkevä alkoholi, tislattu alkoholi. Monissa maissa jo tällä hetkellä suurin sallittu sokerimäärä merkitään tuotteeseen. Tästä puhutaan muun muassa artiklassa 4.3. On totta, että sokerimäärällä on vaikutusta alkoholituotteen makuun, mutta Mielestäni summa summarum äh, tätäkin asiaa pitäisi käsitellä yhdenmukaisesti Euroopan unionin piirissä ja, ja tuoda myöskin nämä merkinnät esiin samalla tavoin kuin mitä mainittiin äh, maantieteellisistä merkinnöistä. Eli sekä maantieteelliset merkinnät että äh, valmistusaineita koskevat merkinnät tuotaisiin samalla tavoin esiin. Tämä kaikki herättää jonkun verran pelkoja, josta ensimmäinen liittyy määrittelykysymyksiin. Monet alkoholituotteet käyvät hyvinkin pitkän prosessin läpi ennen kuin tuotanto voi käynnistyä. On aika vaikeaa näinkin moninaisten tuotteiden osalta päästä tilanteeseen, jossa määritelmät voivat olla täysin yhteneväisiä. Ajatellaan vaikkapa viskiä. Niiden sekoitussuhteet poikkeavat toisista eri valmistusmaissa, esimerkiksi Skotlannissa ja jossakin muussa mahdollisessa valmistusmaassa tilanne voi olla varsin toisestaan poikkeava ja silloin maantieteellisten merkintöjen esittäminen ja, ja esille pane, paneminen voi aiheuttaa hämmennystä. Samaten artikla 7, ei alkoholia sisältävät tuotteet ja, ja alkoholipitoiset tuotteet laitetaan tässä jollakin tavoin samalle linjalle – ja tämä voi aiheuttaa hämmennystä kuluttajien piirissä. No etiketissä pitäisi mielestäni selkeästi lukea, onko kyseessä nyt vodka tai viski tai, tai jokin muu alkoholijuoma. Ei, ei pidä joutua tilanteeseen, jossa kuluttaja harhautetaan, eikä missään tapauksessa ainakaan nuoria kuluttajia ole syytä harhauttaa etikettien merkinnöillä. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Müller. Ja, Frau Vorsitzende, vielen herzlich. Kiitos puheenjohtaja. Helposti alkoholijuomat ovat maailmassa hyvässä maineessa, eivätkä syyttä. Euroopassa on erilaisia ja, kor- ja laadukkaita alkoholijuomia ja pitkät perinteet tietysti maaseudulla omassa maassani Saksassa. Tällä hetkellä 16 000 pien tiislaamo tai alkoholituotteja, mutta muuallakin Euroopassa on laadukkaita tuotteita tulee PK-yrityksistä lähellä maaseutua. Sen takia minusta myös hienoa, että tämä maaseudun alkuperä mainittu tuotteessa artiklan 43.2 myötä. Tässä säädöstekstille kuitenkin myös tuo maaseudun alkuperä ei ole ainoa tärkeä asia, pitää ottaa huomioon myös se, että jatkossa saadaan teollisuuden eh, ja tuotteen kanssa läheinen yhteys, jotta vaidon saavuttaa asustekstin tavoitteet. Näin pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että nämä pienet ja keskisuuret tuottajat eh, otetaan tähän mukaan. On tärkeää eh, suojella näitä perinteisiä valmistuskeinoja. Toisaalta Tarvitaan kuitenkin toimiva järjestelmä maantieteellisille merkinnöille ja suojella niitä. Nyt on tätä kaksi vaiheista järjestelmää. Pitäisikö siihen rajoittua vai pysyä vanhassa yksivaiheisessa järjestelmässä? No, sitä pitää pohtia tulevina viikkoina. Minun jäsenmaassani esimerkiksi on vastustusta kaksivaiheista järjestelmää vastaan. Eli jos ajatellaan niitä pien Siis siellä pelätään, että byrokraattinen taakka nostaa tällaisia kustannuksia tuomatta lisäarvoa. Meidän pitää myös pohtia sitä, josko liitteen yksi poistaminen tuo samaa suojaa materiaalisen merkinnöille kuin jos sen siirretään verkkoon. Tärkeää on myös parlamentin valtuuksien säilyttäminen eri osilta. Haluaisin muistuttaa keskustelusta vuonna 2011. Siinä pohdittiin muassa termin absintti-merkitystä ja pitää nyt tarkistaa, mitkä osat asetusta kuuluvat perusasetukseen ja mikä delegoidun säädöksen myötä pitää muuttaa. Ja loppuun vielä toinen teema, joka on minulle tärkeä, joka liittyy se, että sokeri, sokerikysymyksistä on, on äh, poikkeavuuksia. Se johtaa vääristyneeseen kilpailuun ja se ei ole avointa kuluttajille. Tässä tarvittaisiin harmonisointia ja se loisi yhteisiä laatunormeja. Lisäksi ne alkoholituottajat, äh, jotka käyttävät äh, juomissaan tai jotka eivät käytä sokeria, pitäisi, ne pitäisi pystyä samaan merkitsemään se. Kiitos vielä kerran esittelijälle, joka tekstissään on ottanut olennaisimmat osat ja mukaan. Ja hän on jo oikaissut paljon komission virheitä. Meidän pitäisi nyt keskittyä tärkeisiin kysymyksiin. Arvoisa kollega Melior, en ole sitä mieltä, että tässä meidän pitää ottaa tuo, tässä pitäisi sekoittaa nyt tätä ja kysymyksiä. Tämä on nyt valitettavaa, jos näin kävisi, sillä muuten kyllä menee huonompaan päin. Tässä pitää keskustella tarkkaan vielä, odotan innolla jo yhteistyötä. Valitettavasti minun pitää nyt poistua, koska puheenjohtajavaltio Viron kanssa nyt samaan aikaan on neuvotteluja tai keskusteluja agrivaliokunnassa. No, avustajani on paikalla ja hän kyllä kirjaa kaiken tarkkaan. Kiitos. Ja odotan innolla hyvää yhteistyötä. Thank you very much, Kiitoksia kovasti ja, ja nyt edustaja Voila. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä asiasta. Olen samaa mieltä näistä tarkistuksista, joita on tehty. Kyseessä on hyvin tekninen asiakokonaisuus. Tärkeää, että säilytetään, mutta samalla yksinkertaistetaan säädöstä. Minulla on hiukan epäilyksiä kuitenkin, koska tässä on hiukan mahdollisia, mahdollisuuksia porsaanreikiin, joten meillä on tiettyjä tarkistuksia, jotka liittyvät varsinkin siihen, että tulisi väärennettyjä tuotteita EU-hun ja tässä laitetaan lainsäädäntö samalle linjalle kuin mikä, mitä tulee tuotemerkkeihin, ja tämä koskee nimenomaan Irlantia, joka tulisi sitten olemaan mm, rajalla, eh, joka toisella puolella on ei-EU-maa, eh, myös eh, hyvin rajoittava, rajoittava nimisäädös ja määritelmät, joten haluaisin muuttaa kahdeksan nel, 4b-kohtaa, eh, samoin kuin delegoidut säädökset. Se on asia, jossa parlamentin ja neuvoston pitäisi tulevaisuudessa olla mukana. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että elektroninen rekisteri on eh, parannus, mutta tässä tarvittaisiin kuitenkin eh, liite kolme, jossa tulisivat mukaan kaikki tilat, alkoholit, ja eh, en usko, että tämä on mitenkään liian raskasta, mutta tässä saataisiin parempi oikeussuoja ja mm, suhtaudun eh, huole, huolestuneesti myös artiklan 12 eh, ja tässä mainittiinkin asia jo, joka liittyy siis tuotteen alkuperään. Olen sitä mieltä, että komission ehdotuksessa komission ehdotus saattaisi johtaa tilanteisiin, jos tulee vääriä merkintöjä ja Pari e, esittelijät puhuivat myös pk-yrityksistä ja tämän asetuksen ei pitäisi johtaa tilanteeseen, jossa ne joutuvat heikompaan asemaan ja tässä viitataan perinteisiin metodeihin, menetelmiin. Sitä pitäisi korostaa edelleen. Kaiken kaikkiaan tämä on hyvä perusta jatkotyöskentelylle. Haluan kiittää esittelijää ja kovasti odotan yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja edustaja Dornana. Excuse me. Ei vaan anteeksi. Ensimmäiseksi vihreät. Niin, näin minä sanoin, edustaja Auke. Olkaa hyvä teidän vuoronne. You're uh, substituting Mrs. Stas from the market. Olette herra Stasin paikalla. Øh, er øh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Puhun nyt herra Stasin äh, puolesta. Hän ei voi valitettavasti olla tänään läsnä. Haluan esittää kiitokset samalla tavalla kuin kaikki muutkin äh, ovat äh, täällä tehneet. Esittää siis kiitokset esittelijälle äh, hänen laatimasta esityksestä, jossa on paljon hyviä seikkoja. Kuluttajaoikeudet on kuitenkin jatkuvasti syytä pitää mielessä, kun tarkastelemme tätä ehdotusta. Mielestäni on aika outoa, että että alkoholituotteisiin liittyvien tietojen esillepano on niin vaikeaa. Tanskassa äh, esimerkiksi oluen osalta äh, tarvittavat tiedot on jo vuosikausia osattu laittaa <clears throat> esille etiketteihin. Nyt kun puhe on alkoholi, alkoholijuomista, äh, on todettava, että olemme yksi niistä maailmankolkista, jos alkoholia käytetään huomattavan paljon. Siksi ei suinkaan ole ihme, että Viro puheenjohtajamaana on ottanut alkoholin käytön eräksi painopistealueestaan. Alkoholin käyttö ei ole hyväksi. Huonoja esimerkkejä on löydettävissä loputon määrä. Toisaalta myöskin tuottajien tilanne on otettava huomioon. Mielestäni joka tapauksessa tiedon jakaminen, oli sitten kyseessä kalorit tai esimerkiksi allergia tuottavat aineosat, vaikkapa nyt pähkinät tai, tai mantelit, tämän tyyppisten tietojen esillepano on tärkeää. Teollisuus, teollisuuden taholta on esitetty, että 30 senttilitraa olisi käyttöotettava referenssiyksikkö. Se ei ole kovinkaan, kovinkaan suuri määrä. Mielestäni tätä ehdotusta on syytä vielä tarkastella lähemmin ja suhtauduttava asiaan realistisesti. Meidän pitäisi vielä pohtia tätä asiaa. Jos esimerkiksi maidon ja, ja ei alkoholia pitä, sisällä pitävien juomien sisältö on mahdollista kirjata tuotteeseen, etiketti tai muuhun, on aika outoa, miksei myöskin alkoholijuomiin tällaista yksityiskohtaista luettelua voitaisi saada aikaiseksi. Eli toisen sanoen ehdotan tarkistuksia näitä seikkoja silmällä pitäen ja Toivon, että meidän valiokuntamme eh, pystyy kantamaan kortensa kekoon suojakysymyksissä. Sehän on lopulta meidän tehtävämme kuluttajien suojelu, eikä suinkaan tuottajien suosiminen tai muu sen tyyppinen. Ja seuraavaksi edustaja Dornanen. Kiitoksia eh, puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijälle hänen tekemästään työstä. Asetuksen uudistaminen eh, tässä kysymyksessä eh, vahvistaa sen, että tässä mennään, menee komissio oikeastaan valtuuksiensa yli. Mitä tulee maantieteellisiin merkintöihin, jotka ovat suojeltuja, komissio haluaisi säädellä varsinkin niiden ehdot, säännöt ja valvonnan ajatellen maantieteellistä aluetta ja tässä GIP sen sisällöstä on oikeastaan olennainen. Ja tässä tilalle tulisi elektroninen rekisteri, jossa ainoastaan komissio valvoisi eikä, eivätkä jäsenvaltiot. Me tarkkailemme tätä tilannetta, koska tässä pitäisi jäsenvaltioiden olla juuri toimivaltaisia ja aion esittää asiasta tarkistuksia. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten komissio vai onko meillä vielä jäsenten puheenvuoroja? Ensinnä edustaja Soma. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijäämme tehdystä työstä. Erityisesti kiitos siitä, että hän tarkasteli näitä delegoituja säädöksiä sitten läpi, kuinka paljon toimivaltaa halutaan siirtää komissiolle. Ja tulen katsomaan tätä vielä enemmänkin Kuitenkin edellisessä pitää sanoa vielä, että parmillahan siinä on veto-oikeus, eli että Nikonilla se emme ole, mutta on oikein, että tätä asiaa pohditaan. Sitten on myös oikein, että ehdotukset sille, että muutetaan tätä asetusta elintarvikeasetuksen suuntaiseksi. Ja haluaisin myös sanoa sen niille kollegoille, jotka täällä nämä ravintoaineluettelot vaativat. No, elintarvikeasetus tätä, tästä ilmoittaa nyt on vain poikkeus alkoholijuomille. Ja jos nyt sitten velvoitetaan alan toimijat menemään tähän suuntaan, no komissio on nyt näin tehnyt, ja jos sitten toimitaan sääntöön vastaisesti, niin sitten elintarvikeasetus astuu voimaan. Eli tässä ei tarvitse pohtia ollenkaan näitä ravintarvoja sun muita. Se tulee automaattisesti jossakin muodossa. Ja myös mitä kollega Auken juuri sanoi, niin elintarvike tietoastuksessa myös ehdotuksia, eli esimerkiksi jos tuotteen nimessä esiintyykin mahdollinen allergeeniaine, niin sitä pitää ilmoittaa jos joku on allerginen kirsikalle, niin sitten en pitäisi tietenkään juoda kirsikalliköriä, mutta alkoholijuomissa, tislaamoissa, näissä totessa ei ole allerginen, mutta ei tämä ole niin helppoa aina sitten muita asioita. Hieman ihmettelin komission ehdotusta siitä, että tuo vähemmäs alkoholipitoisuus olisi 37 prosenttia väkeville alkoholijuomille. Onko tämä nyt kirjoitusvirhe? Uskoisin, että 35 prosenttia, mikä esittelemme mainitsi, pitäisi olla myös tässä ehdotuksessa jatkossakin. Mikä minusta puuttuu myös on sitovat määritelmät, mikä tämä sopu nyt pitäisi olla, eli mitä tässä nyt tarkoitetaan artiklassa 21 siis, mitä siinä tarkoitetaan, en ymmärrä, tässä pitäisi nyt selkeämmin määritellä asia, että äh, eikä niin, että se voidaan tulkita ihan miten päin vain, mitä kriteereitä tässä pitäisi käyttää. Sitten eteenpäin liite 1, 2, käsitte tislaminen distillaatio, onko tämä vain yhdenkertainen tislaus vai tässä myös moninkertaista tislausta. No tässä pitäisi olla tarkka, jotta myös tulee oikeusvarmuutta alle. En myöskään ymmärrä, että vain etylialkoholi tulisi viinialalta, kun valmistetaan alkoholijuomia. Mikä tässä nyt sitten on erona sen etylialkoholin, joka tulee oluesta? No, kyllä kieltetään jätetään ainesosia, jotka tulevat maaseudulta. Ja on tärkeää, että etylialkoholi, joka syntyy olevalmistuksessa, että se otetaan myös huomioon, ja minulle olisi selkeää, miksi tässä on näin toimittu. Ja miksi nyt sitten ulevalmistuksen etyalkoholi oli huomioitu tässä, se pitäisi mainita myös sitten. Pitää ottaa huomioon muutkin alkoholiomat, kuten esittelijä jos sanoi. Esimerkiksi miten vodka kirjoitetaan, d vai t Sitten liikööri, silläkin on eri kirjoitusmuotoja Saksan markkinoilla. Mielestäni pitäisi Pyhävanassa muodossa sen nimityksiä, jotka jo pitkään tulet käytetyksi, jotka kuluttaja tuntee ja tietää hyvin. Tai esimerkiksi hedelmäliiköörit, no nämä ovat perinteisiä nimityksiä, joten pitäisi pyyhkäistä pöydältä noin vain. Sitten pitäisi ottaa huomioon myös näiden aromien mainitseminen, eli jos kirjoittaa vain liiköörin, niin ei tiedä mitä liikööriissä on mukana, pitää kirjoittaa esimerkiksi kahviliikööri tai suklaaliikööri, jos sitä aromia on käytetty, tai esimerkiksi kasvien nimet, joita on käytetty alkoholijuomissa. Dann äh, etwas, was äh, erfreulicherweise hier schon von anderen Kollegen angemahnt. Sitten nämä sokerimäärät tarvitaan, pitä, tarvitaan harmonisointia ylärajalle ja pitäisi olla mahdollisuutta myös, tai siis käyttää tätä nimitystä ilman lisättyä sokeria. Ja tämä on nyt keskustelu siitä, miten sokeri tai ylipainoa ja miksei sitten valmistajat saisi hyötyä tästä, että jos tuotteeseen ei ole lisätty sokeria. Sitten vielä, jos jotain ymmärrä, ja jostain tiennytkään, munaliikööri on tässä valmistettu ilman kermaa. No minun alueellani sen tehdään kyllä myös kerman kanssa, jos sen tekee, valmistaa itse. Ja pohdinpa vain, että voisiko tässä mainita, että sitä kermaa voisi monelle kerristä, jos haluaa, tai ei tämmöinen asia, mikä tuli tässä nyt mielen henkilökohtaisesti, se ei nyt ehkä ole niin tärkeää, mutta mun oli kermalla maistuu kyllä hyvältä. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Edellä, hei. Merci, Madame la Présidente. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Mistä tässä ehdotuksessa on varsinaisesti eh, kyse? Kyse on siitä, että viimeinen maatalousasetus eh, vuodelta 2008 yhdenmukaistetaan nyt Lissabonin sopimuksen mukaan tulevat muutokset sisällyttäen. Tähän tulee paljon muutettavaa. Mielestäni kyse on paljon, paljolti teknisistä ja kaupallisista muutoksista, eikä niinkään terveyteen liittyvistä kysymyksistä, eikä myöskään alkoholin likakäytöstä. Jos olemme samalla linjoilla tämän tekstin viitekehyksestä, uskoakseni monet käydyistä keskusteluista – eivät välttämättä ole samalla linjalla äh, tehdyn ehdotuksen kanssa. Muistuttaisin teitä äh, siitä, että kyse on taloudellisesti merkittävästä alasta, äh, siis kaupallisesti ottaen kyse on noin 10 miljardin vientituloista. Voi olla, että joku pitää tätä ylilyöntinä, tätä kommenttia, kommenttia, mutta siitä huolimatta tämä on pidettävä mielessä, kun tekstiä tarkastellaan. Itse havaitsen tekstissä sarjan kysymyksiä ja haluaisinkin nyt kääntää katseni kohti komissiota. Rova Vilarin ehdotukset ovat varsin järkeviä, mutta minun huomioni kohdistuu erityisesti liitteen kolme poistamiseen. Nämä, nämä liitteen kolme, kolma, kolmas, kolmessa, liite kolmosessa esitetyt muutokset ja, ja tämänhetkinen muotoilu on aika yli on aika epämääräinen suoraan sanottua ja sanottuna ja siksi suhtaudun siihen huolella. Maantieteelliset merkinnät ja, ja etenkin Euroopan ulkopuolella käytettävä aakkoston käyttö herättää myöskin huolta. Ajattelen erityisesti Aasiasta tulevia tuotteita ja niin poispäin. Eli jos halutaan toteuttaa delegoitu säädös, sitä on voitava toteuttaa järjestelmällisesti. Meidän on siis oltava johdonmukaisia, kun pyrimme pitämään kiinni tästä ehdotuksesta. Ja joka tapauksessa myöskin maatalousvaliokuntaa on kuultava. Mielestäni nimenomaan näiden molempien tahojen tekstimuotoilun muotoilun on oltava yhteenkäyvä ja johdonmukainen. Kiitoksia. Onko nyt vielä kollegoja, jotka haluaisivat puhua tästä asiasta? Ei näytä oleva. Seuraavaksi sitten Rafa Nofre maatalouspääosastosta. Olkaapa hyvä, teillä on nyt puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on tyytyväinen äh, nyt kun valiokunnan kanta esitetään äh, sen jälkeen, kun tämä äh, säädös hyväksyttiin. Tässä tuodaan paljon lisäarvoa maataloussektorille Nykyinen säädös 110-2008, joka koskee tislattuja alkoholijuomia, se on toiminut aikaisemmin hyvin ja se on saanut aikaan työpaikkoja ja kasvua tälle alalle. Nyt se on kuitenkin hyväksytty ennen Lissabonin sopimusta, joten se on ensimmäinen tai viimeinen asetus, joka pitää tämän, tähän sopeuttaa. Komissio ei halua muuttaa sääntöjä sinänsä, vaan haluaa parantaa lainsäädäntötekstiä ja yksinkertaistaa nykyistä menettelyä, joka liittyy maantieteellisiin merkintöihin. Nämä tarkistukset, joita eh, edustaja Juuso on esittänyt, olemme tyytyväisiä, koska ne ovat eh, hyvin eh, arvokkaita parannuksia tekstiin. Mitä tulee eh, maantieteelliseen merkintöihin, meillä on tiettyjä ongelmia niiden suhteen, varsinkin kuuden kuukauden määräaika. Eh, se on asia, jota pitää tarkkaan harkita. Emme voi tukea tällaisia sitoumuksia ilman, että varmistumme siitä, että jäsenvaltiot jättävät ulkopuolelle nyt nämä menettelyt. Ne pitää katsoa myös eurooppalaista ulottuvuutta. Ehm, myös nykyiset ehm, maantieteelliset merkinnät, ehm, niitä pitäisi hyvin tarkkaan miettiä. Tällainen arviointi on käynnissä tällä hetkellä eh, nykyisessä asetuksessa ja edelleenkin se jatkuu. Lainsäädäntövälineet saattavat olla erilaisia kuin artiklassa 30 kolme, mutta me olemme avoimia vaihtoehdoille. vaihtoehdoille. Me olemme tyytyväisiä tarkistuksiin, joita on annettu nyt Inta- ja Agri-valiokunnista ja näitä mietitään tarkoin. Komissio suhtautuu huole, huolestuneesti varsinkin määritelmäkysymyksiin ja sekoitteisiin tässä Agri-tarkistus, joka liittyy kansalliseen säädökseen ja Inta tarkistus, jossa esitetään johdantosan kappaleita ja maantieteellisiä merkintöjä, jotka eivät ole johdonmukaisia. Ja sitten Intan tarkistus, joka liittyy rekisteröihin, joita käytetään, että ei pitäisi hyväksyä, ellei ähm, kyse ole nimenomaan elintervekkäistä ja äh, suojeluista maantieteellisistä merkinnöistä. Komissio tietenkin nämä tarvittaessa antaa lisäselvityksiä äh, ja Tällä tavoin haluamme päästä hyvin tyydyttävään ja tasapainoiseen lopputulokseen, jotta saadaan kasvua aikaan tällä alalla. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja nyt edustaja Ajuuso vielä. Voitte vetää johtopäätökset. Olkaa hyvä. Suurkiitokset puheenjohtaja. Ennen kuin esitän kommentteja, niin haluan esittää kiitokset komissiolle, sihteeristölle ja oikeudelliselle yksikölle kaikesta sitä tuesta ja avusta, jota olen saanut. Äärimmäisen tärkeää ja hyödyllistä tukea olen saanut. Samoin Martalle kiitokset. Kirjasin ylös kaikki täällä todetun. Olen kiitollinen näistä kommenteista kiitollinen sekä niille, jotka ovat vielä läsnä ja niille, jotka jo lähtivät. Ja tarkistukset voivat ilman muuta parantaa tätä mietintöä. Olen samalla linjalla monien äh, esiin tuotujen asioiden kanssa, esimerkiksi Sommertetin äh, kommentit äh, liittyen oluen, alkoholittamaan olueen, siihen, siinä käytettäviin merkintöihin ja, ja ja myöskin se, että <clears throat> alkoholijuomat ovat ylipäätään liitoksissa maataloustuotantoon, se on myöskin tärkeä kommentti. Rova Sommer totesi, että lainsäädäntö, josta nyt käymme keskustelua, ei suoranaisesti liity alkoholivalmistukseen, vaan se on pikemminkin tekninen säädös, joka puuttuu nimenomaan merkintöihin. Eli tämä tästä. Kiitokset vielä kerran kaikille. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Edustaja Ajuuso, kiitoksia tästä keskustelusta ja tästä asiasta. Meillä on määräaika tarkistuksille 7. syyskuuta ja 28. marraskuuta käsittely valiokunnassa. Tässä siis pääsimme esityslistan loppuun. Meillä on seuraava kokous. Se on yhteiskokous Deven ja kontvaliokunnan tärkeitä aiheita. Se on huomenna kello yhdeksän. Ja oikein mukavaa iltaa toivotan teille. Ja Eh, varmasti tähän sopii yksi drinki, kun tästä aiheesta on niin kovasti tänään puhuttu.